kuin muurit kaatuivat ennen kuin rahaliitto saatiin aikaan ja rajat auki, kasvoimme kuitenkin vahvassa kulttuuriympäristössä, elokuvaympäristössä myöskin. Se yhdisti meitä. Se teki meistä enemmän eurooppalaisia. Olemme maailman ainoa parlamentti, joka tällaisen elokuvapalkinnon myöntää kolme elokuvaa, jotka olette ehkä nähneetkin, on nyt käännetty 24 kielelle tekstitetty ja niitä on levityksessä kaikissa jäsenmaissa. Erilaisia tilaisuuksia järjestetään ja 46 maassa myöskin erilaisia eh, tapaamisia aiheen tiimoilta ja haluaisin lämpimästi kiittää kaikkia mukana olleita, jotka ovat mahdollistaneet sen, että ohjaajamme ovat voineet olleet, olla yhteydessä yleisön. Ja todella eh, onnittelut teille ohjaajille, kun elokuviin menemme, näemme eh, lopputuloksen, mutta kannattaa pitää mielessä ja muistaa, että taustalla on pitkälliset ponnistukset, intohimoinen työ ja riskinotto myöskin. Totta on, että näyttelijät ja ohjaajat monesti ottavat eh, riskejä työtä tehdessään ja myöskin vaatii rohkeutta joskus nostaa esiin hankaliakin aiheita, esimerkiksi vaikeita poliittisia kysymyksiä, esimerkiksi mitä tulee ilmaisun ja luovuuden vapauden oikeuteen. Euroopan parlamentti, kun keskusteltiin tekijänoikeusdirektiivistä ja tekijänoikeus kysymyksistä. Tämä oli vahvasti esillä ja toivottavasti jäsenmaat saavat esityksen ratifioitua nopeasti. Olemme nyt Lux-palkinnon yhteydessä tutustuneet ohjaajiin. Ja todella tässä kannattaa sanoa eläköön sananvapaus, eläköön eurooppalainen elokuva, eh, eläköön näyttelijät ja ohjaajat, jotka ovat täällä salissa nyt kanssamme. Questa è la busta. Täältä löytyy vastaus. Allora. God exists. Yes. God exists. Her name is Petrunia. Petrunia ohjaaja. Pelastat jatka. Actually, I prepared something. Valmistelin jotain. I ask you for your patience. Pyydän kärsivällisyyttä, anteeksi. Tämä on hyvin jännittävä hetki, mutta hetki pieni. So. No niin. Petrunia. Petrunia on uhmakas hänen vastustuksensa, hänen rohkeutensa koskettaa monien sydäntä, mutta loppujen lopuksi hänen oikeuden kaipuunsa on se, joka kosketti tai koskettaa meitä syvästi. Minua kritisoidaan aina siitä, että elokuva on liian poliittisia Makedoniassa, ja se on totta, poliitikot näin tekevät, minua kiinnostaa yhteiskunnan poikkeamat. Minun velvollisuuteni on ilmaista il- mielipiteeni ja puhua ongelmista, josta kukaan muu ei uskalla puhua, koska loppujen lopuksi miten voimme rakentaa paremman tulevaisuuden, jos emme uskalla. Ja tätä varten meille pitää antaa tilaa, jotta voimme ilmaista mielipiteemme vapaasti. Ja tässä vetoankin teihin, poliitikkoihin. Kaikkien Euroopan luovien alojen tekijöiden nimessä veton teihin. Meidän pitää varmistaa ihmisoikeutemme ilmaisuvapaus ja ilmaisuvapaus. Oleksentsov oli täällä eilen. Tämä mies vietti viisi, viisi vuotta vankilassa – tämä, tätä ei pitäisi sallia, nykymaailmassa ei koskaan enää. Ja tässä yhteinen taistelumme piilee. Me taiteilijat ja te poliitikot, toistan taas, vapautemme ilmaista itseämme vapaasti pitää säilyä ilman pelkoa. Olen nainen, olen makedonialainen ja olen eurooppalainen ja uskon vakaasti, että Euroopan tulevaisuus on solidaarisuudessa, osallistamisessa eikä poissulkemisessa, eksklusiossa. Je suis. Minä olen nainen, olen makedonilainen, olen eurooppalainen ja Euroopan tulevaisuus on solidaarisuudessa eikä ja osallistamisessa eikä poissulkemisessa. Kiitos. yes oh no the microphone is on and we should continue because there are other winners today as well. No niin, meidän pitäisi nyt jatkaa, koska tänä päivänä on muitakin voittajia paikalla. Drugite. Yes, you have time for a lot of... Odottelemme hieman ja annamme mahdollisuuden muille tulla tänne. Niin, tässä oli voittajana Petrunia, onnittelemme tästä, mutta meillä on kolme voittajaa tänään itse asiassa. Tai toinen voittaja, tai myöskin voittaja on Cold Case Hammershield. Onneksi olkoon. please don't leave now because... Ja pyytäisin, että ette nyt lähtisi täältä, koska kolmaskin palkinto on vielä kolmas voittaja, aivan loistava elokuva. Tästä käytiin täällä parlamentissakin paljon keskustelua ja kolmas palkinto menee elokuvalle nimeltä äh, El Reino. Ja pyytäisin, että Rodrigo Sorgojon tulisi paikalle.